toteuttamaan tavoitteemme, joka on saada siis neuvottelut päätökseen ennen kesäkuun loppua. Sydämelliset kiitokset, hyvä ministeri, hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat. Meillä on päätöslausmaehdotus äänestettäväksi tästä aiheesta. Keskustelu on päättynyt ja äänestys järjestetään tänään kello 12. Menemme seuraavaan kohtaan esityslistalle. Yhteiskeskustelu Eurooppa 2020 strategia työllisyyspolitiikan suuntaviivat. Kuulemme neuvoston ja komission julkilausumat ja meillä on myös Beresin mietintö jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista sekä komission julkilausuma jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivojen täytäntöönpanosta aloitamme keskustelun ja kuulemme ensin ministeri Marton niitä neuvoston puolesta. Teillä on puheenvuoro. Madam President, Rouva puhemies, hyvät jäsenet. Tervehdin tätä tilaisuutta tulla puhumaan teidän eteenne aiheesta, joka on erityisen tärkeä Unkarin puheenjohtajavaltiolle Eurooppa 2020 strategia. On todellakin eri, tämän erityisen tärkeä meille kaikille. On selvää, että Euroopan täytyy selviytyä lukuisista vakavista haasteista, jos se haluaa pysyä kilpailukykyisenä muun Euroopan kanssa. Jotkin näistä haasteista on syntynyt rahoitus- ja talouskriisin myötä – mutta jotkin niistä ovat liittyneet meidän omaan puuttuvaan kapasiteettiimme ja päättäväisyyden puuttumiseen tavoitteiden saavuttamisessa, jotka liittyivät Lissabonin strategiaan 2010. On usein todettu, että kriisi voi olla tilaisuus sekä vanhassa Kreikassa, antiikin Kreikassa että Kiinassa nähtiin niin, että se voi olla mahdollisuus läpimurrolle, ratkaisulle ja edistyksen aikaansaamiselle. Siksi me uskomme, että kriisi on avaintekijä siinä, että jäsenvaltioita nyt motivoidaan mahdollisimman pikaisesti hyväksymään uusi eurooppalainen strategia, jolla saadaan aikaan työpaikkoja ja älykästä, sisällyttävää ja kestävää kasvua. Olen vakuuttunut siitä, että 2020 strategia tulee olemaan tärkeä tekijä auttamaan Eurooppaa elpymään kriisistä ja nousemaan esille voimakkaampana sekä sisäisesti että kansainvälisellä tasolla lisäämällä tuottavuutta, kasvupotentiaalia, sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja taloushallintoa. Tämä on tärkeää, jos me haluamme säilyä kilpailukykyisenä maailmanlaajuisesti, ei pelkästään ajatellen nopeasti äh, nousevia markkinoita, Aasiassa. Tämä on nyt olennaisen tärkeää, jos me haluamme säilyttää sosiaalisen mallin meidän elämäntapamme, joka on avain luonteenpiirre Euroopalle ja joka on meille kaikille tärkeä ja joka meidän täytyy pyrkiä säilyttämään. 2020 strategiassa on viisi tavoitetta, jotka ovat yhteisiä tavoitteita ja ohjaavat jäsenvaltioiden ja unionin toimia. Työllisyyden edistäminen, innovaation, tutkimuksen ja kehityksen olosuhteiden parantaminen, ilmastohaasteiden ja energiatavoitteiden täyttäminen, koulutustason parantaminen, sosiaalisen yhteenkuuluvuuden edistäminen, erityisesti köyhyyttä vähentämällä. Osana tätä näiden tavoitteiden saavuttamista komissio on kehittänyt seitsemän lippulaiva-aloitetta, jotka sisältävät ne toimet, joihin se haluaa, että ryhdytään, jotta voidaan vahvistaa sisämarkkinoita ja edistää kasvua ja työpaikkoja. Euroopan digitaalistrategia, innovaatiounioni, nuoret liikkeellä, resurssitehokas Eurooppa, globalisaation aikakauden teollisuuspolitiikka, uuden osaamisen ja työllisyyden ohjelma, Euroopan köyhyyden torjuntafoorumi. Kaikille näille aloitteille – sekä EU että kansalliset viranomaiset joutuvat koordinoimaan toimiaan niin, että toiminta alue, kansallisella Euroopan tasolla on siis keskinäisesti toisiaan vahvistavaa. Joulukuussa 2010 ensimmäinen toimenpanoraportti valmisteltiin puheenjohtajavaltioiden komission ja Unkarin tulevan puheenjohtajakauden kesken antoi kattauksen, kattavan katsauksen siihen, mitä oli tapahtunut kesäkuusta lähtien. Siinä otettiin esille tärkeimmät toimet, joita on tehty eri neuvoston kokoonpanoissa näiden seitsemän lippulaiva-aloitteen osalta. Sen lisäksi siinä tunnustetaan edistys, jota on saavutettu eri politiikan alueilla, jotka ovat ratkaisevan tärkeitä uudessa strategiassa. Yhtenäismarkkinat, kohesiopolitiikka, maatalouspolitiikka. Ja se myöskin luettelee toimet ja aloitteet, joita on toteutettu EU-tasolla viimeisten kuuden kuukauden aikana, mitkä liittyvät näihin viiteen EUn otsaketavoitteeseen. No, sallikaa minun nyt ottaa esille jotakin tärkeitä elementtejä, jotka liittyvät taloushallintoon. Taloushallinnon toimenpano uudistuksena on edellytys kriisin torjumiselle ja Euroopan talouden edistämiselle. Siksi 2020 strategia on läheisesti yhteydessä niin sanottua Euroopan talouden ohjauskauteen, uuteen avainvälimeeseen makrotaloudelliseen seurantaan, jota sovelletaan ensimmäistä kertaa tämän puheenjohtajakauden aikana. Tämä uusi prosessi käynnistyy tammikuussa 2011, kun esiteltiin komission vuotuinen kasvuraportti. Unkaria puheenjohtajavaltiona kiinnittää erityisesti huomiota sen varmistamiseen, että talouden ohjauskausi sujuu kitkatta ja menestyksekkäästi. Tätä varten me järjestämme keskustelutilaisuuksia kaikissa tärkeissä neuvoston kokoonpanoissa ennen maaliskuussa pidettävää Euroopan neuvoston kokousta. Yleisten asioiden neuvosto on ottanut erityisen tehtävän siinä, että se on valmistellut synteesi-raportin kokouksensa 21. maaliskuuta, joka sisältää tärkeimmät viestit siitä työstä, jota on tapahtunut eri sektorikohtaisissa neuvostoissa. Tämä raportti tullaan esittelemään Eurooppa-neuvostolle maaliskuussa ja se muodostaa pohjan keskusteluille. Tavoitteena on saada aikaan prioriteettien joukko rakenneuudistuksiin, ja taloudelliseen vakauttamiseen. Maaliskuun Euroopan neuvoston jälkeen jäsenvaltiot saattavat loppuun eh, kansallisten uudistusohjelmien luonnostelun ja vakaus- ja lähestymisraportit, jotka se tulee välittämään komissiolle huhtikuussa. Sen jälkeen työtä tullaan tekemään niin, että tehdään maakohtaisia suosituksia, jotka jäsenvaltiot ottavat huomioon – valmistellessaan budjettejaan vuodelle 2012 ja pannessaan toimeen kasvustrategioitaan. Tämä kalenteri on tiukka, mutta me toivomme, että työ saadaan päätökseen kesä-heinäkuussa. Herra puhemies, arvoisat jäsenet, vuonna 2020 strategia on avain siinä, että varmistetaan Euroopan unionin tuleva taloudellinen menestys. Se on läheisesti yhteydessä taloushallinnon uudistukseen, joka myös tulee olemaan avainroolissa. Jos me emme pysy kilpailukykyisinä, emmekä pysty varmistamaan voimakasta kasvua tulevaisuudessa, tulemme havaitsemaan, että on yhä vaikeampaa ylläpitää korkean tason sosiaalista suojelua sisäisesti – ja saada Euroopan unioni kuulumaan ulkopuolella. Tämä on suurin haaste Euroopalle tulevina vuosina ja olen varma siitä, että voimme luottaa Euroopan parlamentin teidän tukenne tulosten aikaansaamisessa. Kiitos puhemies. Thank you, Mr. President in office. Kiitoksia, hyvä neuvoston puheenjohtaja tästä alustuspuheenvuorostanne. Puhumme erittäin tärkeästä aiheesta, Eurooppa 2020 strategiasta. Me olemme kriisissä ja työttömyysaste on hyvin korkea, suurin joka on suurin uhka kansalaisillemme ja siksi työllisyyspolitiikka on erittäin tärkeää myöskin Eurooppa 2020 strategiassa ja komissiossa vastuusta tästä on komission jäsen Laszlo Andor. Tervetuloa tänne parlamenttiin. Teillä on puheenvuoro. Kiitoksia. Hyvät jäsenet, kuten tiedätte, komissio hyväksyi ensimmäisen vuotuisen kasvuselvityksen 2020 äh, strategian liittyen viime äh, kuussa. Tämä äh, on muutosta entisöön ja se asettaa ensimmäisen politiikan koordinointijakson eurooppalaisessa ohjausjaksossa. Eurooppalaisen ohjausjakson ajatuksena on vahvistaa talous- ja rahaunionin vakaus ja siksi meidän täytyy tehdä ex ante koordinointia EU:ssa. Se syy Tämä, nämä uusimmat kriisit joissakin euroalueen valtioissa osoittavat tämän. Tämä lähestymistapa osoittaa, kuinka Euroopan unioni ymmärtää, että jäsenvaltioiden taloudet ovat hyvin eh, läheisesti liittyneet toisiinsa ja yhden eh, valtion taloudella voi olla suuri vaikutus toiseen. Eh, tuleva eurooppalainen ohjausjakso on testi Euroopalle. Paikallisten kumppanuuksien vahvistaminen on ollut meille tärkeää. Nyt haasteena on osoittaa, että EU Eurooppa voi yhdessä määritellä tärkeimmät uudistukset ja löytää oikeat toimintatavat. Vuotuinen kasvuselvitys on ihan selkeä sanainen pääprioriteettien suhteen. Meillä on siinä kymmenen prioriteetti toiminta kolmeen suuren otsakon alla. Ensinnäkin finanssikonsolidointi ja mm, makrotaloudellinen vakauttaminen, toiseksi työllisyyden vahvistaminen ja kolmanneksi kasvua vahvistavat toimet. Olemme ottaneet huomioon huolenaiheenne vuotuisesta kasvuselvityksestä, että ne ehkä eroavat yhdennetyistä suuntaviivoista, mutta haluan olla selkeä sananen tässä. Komissio on tahallisesti päättänyt keskeyttää tämän vuotuisen kasvuselvityksen äh, pahimpaan haasteisiin, jotka johtuvat taloudellisesta äh, kriisistä ja vuotuinen kasvuselvitys on täysin johdonmukainen yhdennettyjen suuntaviivojen myös työllisyyden suuntaviivojen kanssa. Kiitän parlamenttia tuesta pitää työllisyyden suuntaviivoja samanlaisina vuonna 2011 on tärkeää varmistaa, että politiikka pysyy vakana vuoden 2014 väliaikaisarviointiin asti, jotta jäsenvaltiolla on riittävästi aikaa toteuttaa tarvittavat uudistukset. Työllisyyden suuntaviivat ovat myös pohjana yhteiselle työllisyyskertomukselle, joka on osa vuotuista kasvuselvitystä, joka toteaa tärkeimmät toimenpiteet työllisyyden alueella, esimerkiksi työllisyyden verotusjärjestelmää, että työllisyyden verotusta vähennettäisiin, vähennettäisiin työmarkkinoiden segmentointia, estettäisiin, poistettaisiin esteitä työn ja perheelämän yhdistämisestä, helpotettaisiin ihmisten palaamista töihin ja yritysten perustamista. Lisäksi työllisyyden suuntaviivat ovat pohjana maakohtaisille suosituksille, joita neuvosto voi antaa jäsenvaltiolta artikla 148 pohjalta. Vuotuinen kasvuselvitys on keskustelun pohjana eh, kevät huippukokouksessa ja jäsenvaltiolle annettavassa taloudellisessa ohjauksessa. Eh, komissio toivoo, että jäsenvaltiot ottavat tämän ohjauksen huomioon, kun ne eh, suunnittelevat vuotuisia ohjelmia ja kansallisia uudistusohjelmia. Komissio tulee tarkastelemaan kansallisia uudistusohjelmia eh, huhtikuun toisella puoliskolla ja näiden tarkastelujen pohjalta ja sopimusten mukaisesti aiomme ehdottaa jäsenvaltiokohtaisia suosituksia, jotka jäsenvaltioiden pitäisi ottaa huomioon, kun ne viimeistelevät vuoden 2012 budjettejaan. Ja nämä suositukset pitäisi neuvoston hyväksyä ennen kesää. Hyvä puhemies ja arvoisat jäsenet, haluan päättää puheenvuoroni korostamalla Euroopan parlamentin roolia Eurooppa 2020 strategian menestyksellisessä toteuttamisessa erityisesti seitsemän lippulaivahankkeen kohdalla. Jotta on erittäin tärkeää luoda oikeat puitteet, jotta saavutetaan Eurooppa 2020 tavoitteet. Pian keskustellaan uudesta monivuotoisista rahoituskehyksistä. Komissio tulee ehdottamaan niitä kesäkuuhun mennessä. Ja teidän roolinne yhdessä neuvoston kanssa on ratkaiseva, jotta Eurooppa 2020 prioriteetit todella näkyvät Euroopan budjetissa. Jos haluamme olla uskottavia, meidän on varmistettava, että meidän rahoitusprioriteettimme ovat linjassa strategiaidemme ja poliittisten prioriteettiemme kanssa kun nyt on oltava kurinalainen rahoituksen suhteen, on tärkeää osoittaa, että Euroopassa käytetty euro voi vaikuttaa enemmän kuin jäsenvaltiossa käytetty euro. Vain jos kaikki hallitsevat roolinsa, voimme todella asettaa oikeat tavoitteet ja kurssin tulevaisuuteen. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraava puhuja on esittelijä Rouva Pervonsveres. Kiitos puhemies, hyvää neuvoston puheenjohtaja, hyvä komission jäsen. Työllisyysvaliokunnan puolesta minä haluan in, olla, osoittaa innostukseni tästä ensimmäisestä keskustelusta tästä asiasta ja erityisesti unionin kasvun ja työllisyyden näkökulmasta. Me olemme keskustel- tehän olette keskustelleet asiasta komission kollegiossa ja päättäneet luoda tällaiset suuntaviivat ja parlamentti tahtoo nyt vahvistaa nämä suuntaviivat. Me haluamme ainoastaan kiinnittää ne muutamiin kohtiin. Ensiksi varsinkin sisältöön tämän vuosittaisen kasvuarvion arvion, arvion. Ja kasvu ja työllisyys näyttävät ikään kuin toisarvoisilta konsolidointitavoitteissa talousarviossa. Kun te käsittelette nyt näitä kysymyksiä, jotka suoraan liittyvät työmarkkinoihin, niin meistä vaikuttaa siltä, että tässä jäsenvaltioiden kansalaisten ja hallitusten väliseen vakaussopimukseen ikään kuin tulee ri, ristiriitoja. Ja näin työttömyyskorvauksia joudutaan pienentämään, palkka, palkkatasoa laskemaan ja muokkaamaan ja myös erilaiset korvaukset laskevat ja näin myös kaupan, kauppa kärsii meidän täytyisi pikemminkin nyt varoa tällaista vaarallista yhteiskunnallista liikehdintää ja muutosta. Ja meidän täytyisi kiinnittää huomiota erityisesti heikoimpiin, eli nuoriin, naisiin, vammaisiin ja, eläke- ja vanhoihin ihmisiin. Meidän täytyy myös muistaa että tässä talousarvion konsolidoinnissa, että, että sen alfa ja omega on juuri tämä köyhiin keskittyvä huomio myös tänä vuonna. Ja nyt täytyy miettiä tätä vuosittaista kasvuarviointia, jonka sisällä on nyt määritelty kansalliset uudistusohjelmat tärkeät, tärkeät asiat kuitenkin päätetään täällä. Mitä te aiotte tehdä parlamentin, parlamentille vastatakseni näihin kysymyksiin? Nämä uudet suuntaviivat esimerkiksi. Miten aiotte soveltaa tällaista kansanvaltaista keskustelua näihin asioihin? Miten sitä aiotaan käydä? Ja miten te aiotte tuota artikla 148 toteuttaa, koska se koskettelee työllisyyspolitiikkaa ja artikla 125, joka koordinoi talouspolitiikkaa. Parlamentissa on hyvin suurta häm- suuri hämmennys vallalla erityisesti strategiasta 2020 ja herra van, Herman van Rompuyn työstä. Ja tämä talous- ja kasvusopimus, jota, johon parlamentti on kovasti pon, osallistunut ja ponnistellut sen puolesta, samoin kuin eurooppalaiset rahoitusmekanismit, ja samanaikaisesti me käymme keskustelua myös siitä, että muokkaamme näitä rahoitusjärjestelmiä. Nyt tällä Merkelit, Merkelin ja Sarkozin kaudella kilpailukykykysymyksistä meidän täytyy miettiä, missä menemme. Ja sitten te kuitenkin luotte komissiossa työllisyys- ja kasvusuuntaviivoja, jotka, ei, jotka hyvinkin laajalti kattavat nuo kansalliset uudistusohjelmat. Täällä on siis hämmennystä vallalla ja minä haluaisin kiinnittää huomiota ne vielä seuraavaan huolenaiheeseen. Viime vuotta Belgian puheenjohtajakauden aikana pyrittiin näitä työllisyyssääntövivoja muodostelemaan ja erityisesti hallintokysymykseen viittaamaan. Ja mitä tämä tarkoittaa sitten? Sitä, että me emme voi luoda talouspolitiikkaa ja sosiaalipolitiikkaa menestyksekkäästi ilman, että käymme todellista kansanvaltaista keskustelua. Ja tämä kansanvaltainen keskustelu vaatii Euroopan parlamentin voimaa ja valtaa ja kansallisten parlamenttien kuulemista myös ja todellista yhteiskunnallisten vuoropuheluun osallistujien mukaanottamista. Ja tässä teidän ehdotuksessanne nyt näytetään kääntävän selkä tyystin kaikille näille tekijöille, kaikille näille tekijöille kaikissa valtioissamme ja minun mielestäni ilman, että kiinnitämme huomiota juuri näihin haasteisiin, meidän on turha toimia. Ja näin me, me, me ajaudumme siihen, että me mitään johdonmukaisuutta ei ole ja etäännymme entistä enemmän kansalaisistamme, vaikka me heitä edustammekin. Ja myös sitten kadotamme tuon avaimen menestykseen, eli tämän talouspolitiikan. Madame Sharon Bowles. Kiitoksia edustaja Sharon Bowles Ekon valiokunnasta puheenjohtaja. Niin, olemme liikkumassa kohti taloushallinnon uutta aikaa ja talouden ohjauskausi tarjoaa meille rakenteen, jossa olemassa olevat välineet ja suuntavivat, joita on artiklojen 121 78 mukaisesti olemassa, voidaan sisällyttää niin, että parlamentti on mukana voimakkaasti. laimikatsottuna katsottuna ohjauskauden aikana – voidaan seurata kasvu- ja vakaussovimusta ja makrotalouden seurantaa, jotka voivat johtaa talouden kehittymiseen. Tämä merkitsee sitä, että ohjauskausi voi olla looginen puite erinäisille taloushallinnon prosesseille unionissa ja vahvistaa niitä keskinäisesti. Laajemmin katsottuna talousvaliokunta korostaa sitä, että taloudenhallinnon täytyy perustua yhteisölliseen menetelmään, prosessien täytyy olla avoimia, tilivas- velvollisia ja niiden täytyy saada myöskin kansalaisten tuki ja tämä merkitsee myös sitä, että parlamentin täytyy olla mukana. Ja siellä, missä parlamentilla on jo ollut rooli, sillä täytyy olla myöskin aikaa täyttää demokraattiset tehtävänsä. Ekon valiokunta on ö, yhdessä työsvaliokunnan kanssa vaatimassa tätä. On behalf of the European... Kiitoksia. Euroopan kansapuolueen puolesta Edustaja Wortman Kohl. Kiitokset puhemies. Tämä talous- ja rahoituskriisi on saattanut meidät kovan kautta ymmärtämään sen, että meidän kilpailukykymme ja sosiaalinen mallimme on ajautunut suureen vaaraan. Meidän täytyy nyt oppia tästä ja pyrkiä vahvistamaan sisämarkkinoitamme ja kestävyyttä tuomaan myös eläkejärjestelmän joka on nyt joutunut kärsimään kovan hinnan tästä. Me olemme kovasti iloisia tästä vuosittaisesta kertomuksesta kasvusta ja myös 15. päivän tammikuuta ECOFIN neuvoston te- tekstistä, koska se osoittaa suurta kunnianhimoa ja parlamenttina me todellakin tahdomme tällaista kas- kestävää kasvua ja toivomme työllisyyttä hyvin monimuotoiselta ja laajalta pohjalta toteutettavaksi. Ja, ja me toivomme hyvin vakaata taloutta ja vakaata kasvua. Tätä varten jäsenvaltioiden täytyy nyt puhdistaa ja järjestelmiänsä ja uudistaa järjestelmiänsä. Ni, niillä, joilla on valtavia Ähm, alijäämiä, niin niiden täytyisi ryhtyä kovasti toimimaan, jotta voidaan taata sekä tuleville sukupolville, yrityksille että nykyisille sukupolville riittävän hyvä elämä ja, ja kasvun näkymät. Me, meidän täytyy jatkuvasti toimia taloudellisesti, taloudessa, talouspolitiikassamme hyvin vakaasti. Me taamme kasvupolitiikkaa ja rahoituspolitiikkaa hyvin vahvasta näkökulmasta toteutettuna ja selkeän strategian me tarvitsemme jo, jo johdonmukaisen strategian ja tarvitsemme myös to, to, toimielinten välisen yhteistyöhön, parlamentin osallistumisen ja kansallisten parlamenttien osallistumisen tähän työhön. Muussa tapauksissa me epäonnistumme. Socialist eh, Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Udo Bulman sosiaalisten demokraattien puolesta. Kiitoksia puhemies, hyvä komission jäsen, hyvä neuvoston edustaja, hyvät kollegat. Minä kuuntelin teitä tarkkaavaisesti. Luin vuotuisen kasvuselvityksen, luin Ecofinin loppupäätelmät ja sen jälkeen olen yhdestä asiasta ollut aivan selvillä. Euroopan unioni ei ole ainoastaan taloudellisessa kriisissä, vaan myös poliittisessa kriisissä. Se, mitä te suositatte meille, ei ole mitään uutta Pyytäkää työntekijöiltä ne viimeisen kymmenen vuoden asiakirjat. Niissä lukee aina samat asiat. Aina samat asiat, nimittäin että valtion menot ovat liian korkeat ja että ainoa sopeutumismekanismi uusiin aikoihin ovat mm, palkat ja ne ovat liian korkeat. En ole nähnyt vielä mitään muuta. Satoi tai paistoi, oltiin kriisissä tai ei, niin aina sama ideologia on siellä vallalla, mutta sillä ei ole mitään tekemistä empiirisen todellisuuden kanssa. Ehdotan teille, että ne, jotka teille kirjoittavat nämä taloudelliset suositukset, niin lähettäkääpä heidät kerran talous- ja rahasien valiokunnantaan. Haluamme ymmärtää heidän taloudelliset mallinsa, kysyä heiltä, eivätkö he ymmärrä, että Eurooppa on taantuman rajalla. Ja kysyn teiltä, miksi siellä ei sitten ole sanaakaan investoinneista. Meillä on alhaisin investointiaste, emme voi sitä enää hyväksyä. Ei puhuta laisinkaan tulojen parantamisesta tai suhtanteihin sopeutumisesta, että yhdessä opimme selviämään kriisistä. Siinä ei ole sanaakaan teidän asiakirjastanne. Te olette menettäneet alun tänä vuonna ja teidän täytyy nyt todella ponnistella, jotta voitte kansalaisten odotukset täyttää, mutta jos tämä on se henki, jonka pohjalta maaliskuussa haluatte päättää kasvu- ja vakaussopimuksen uudistamisesta, niin minun ryhmäni ei tule teitä siinä tukemaan. Kiitoksia edustaja Leena Eek liberaalien demokraattien puolesta. <laughs> Vuosi sitten me keskustelimme täällä tässä samassa salissa siitä, mitkä toimet olivat välttämättömiä maailmanlaajuisen finanssikriisin voittamiseen, mutta saman aikaan ehdotukset taloushallinnosta katsottiin liian kunnianhimoisina, liian pitkälle menevinä. Nyt olen iloinen todetassani, että monet meidän ehdotuksemme ovat nyt todellisuutta. Tänään on olemassa huomattava ero kunnianhimoisten tavoitteiden välillä, jotka ovat 2020 strategiassa, ja rahoituksen välillä, joka tarvitaan tavoitteiden saavuttamiseen. 2020 budjetin, 2012 budjetissa komission täytyy tehdä selväksi, selvästi määritellä, tehdä näkyväksi se meno, joka liittyy tähän strategiaan. Tämä koskee myöskin tulevaa monenvuotisen rahoituspuitteen uudistusta. Haluaisin myöskin kääntyä jäsenvaltioiden suuntaan suoraan. On selkeä haluttomuutta neuvostossa valtiovarainministerien joukossa, mukaan luettuna minun oma ministerini, olen Ruotsista, tarttua omiin toimiin. Kansallisten budjettien täytyy heijastella niitä kunnianhimoisia tavoitteita, joita on EUlla. Ja tarvitaan budjetteja, jotta ylipäätään tavoitteet toteutuvat Huomatkaa mitä sanon. Jos ei ole rahaa oikeassa paikassa, ei ole kasvuja eikä tule työpaikkoja ja tulemme epäonnistumaan. Haluaisin pyytää komissiota esittämään konkreettisempia lainsäädäntöesityksiä ja että jäsenvaltiot osoittaisivat, osoittaisivat enemmän sitoutuneisuutta, jolla pyritään saavuttamaan otsaketavoitteet tärkeillä alueilla, kuten energiahekkuuden tavoitteet ja yhteinen eurooppalainen taso, jolla voidaan luoda lisää työpaikkoja. Olemassa olevat toimet, kuten olemassa oleva eh, energiatekninen suunnitelma, elinikäisoppisen suunnitelmat, energiatehokkuuden toimintaohjelmat on jo hyväksytty, mutta neuvostossa ei onnistuta saamaan eh, rahaa näille, näiden hankkeiden rahoittamiseen. Niissä kaikissa on potentiaalia, ne saattavat synnyttää kasvua ja työpaikkoja ilman eh, tänään 2020 Päätelmän yhteydessä ryhmä haluaa lähettää viestin neuvostolle, että nykyinen menetelmä on huono, koordinointimenetelmä ei ole toiminut ja pitäisi ottaa käyttöön yhteisömenetelmä. Tässä on hyvä, että talossa on suuri enemmistö yhteisen päätösryhmän takana. Tämä on vahva viesti parlamentilta, että tarvitaan toimintaa. Eh, Mr. Philip Lombert. Kiitoksia edustaja Philip Lombert vihreistä. Is this working? Yeah. Uh, eh, Mr. President, uh, eh, Mr. Commissioner, Hyvä puhemies, hyvä komission jäsen, neuvoston edustajat, hyvä kollega. Tiedätte, että vihreät todella eh, tukevat integroidumpaa Eurooppaa, jotta voidaan varmistaa eh, kansalaisillemme kestävä kehitys, mutta myös, jotta voidaan varmistaa Euroopalle mahdollisuus olla merkityksekäs tällä planeetalla. Mutta meidän luottamuksemme on nyt kovasti kärsinyt, koska tässä mietitään tätä kasvua, koska tämä on selvä ideologinen julistus, eikä se liity mihinkään tosiasioihin. Tämä on ideologinen vastaus. Tässä nyt leikataan kansallisia menoja. Emme me puhu mistään tuloista tässä yhteydessä. Tämä tarkoittaa sitä, että joustavoitetaan työmarkkinoita, eli te sanotte uudistetaan, ja tämä tarkoittaa sitä, että tulee joustoturva, mutta ei mitään turvaa kansalaisille kansalaisille ja tässä näin sitten mukamas kasvu lähtee liikkeelle. Tämä, ei, tässä puhutaan myös rahoitussektorin kysymyksistä. Tässä puhutaan juuri seuraavista toimista ja välineistä. Mitä puhutte sitten näistä julkisista toimista? Niihin täytyy iskeä suoraan ja nopeasti. Ja sitten te sanotte, että muuta täytyy sitten tutkailla ja tarkkailla ja pohtia ja miettiä ja tarvitaanko siirtymäaikaa ja niin poispäin taloushallintoon ja talousarvioa. Talousarviota heti pitää lyhtyä leikkaamaan heti tänä vuonna, mutta sitten kaikkeen muuhun alkuun 2019, ikään kuin työmarkkinat sitten voisivat odottaa ja rahoitusmarkkinat voisivat odottaa, eivätkä ne tarvitsisi mitään siirtymäaikaa. Ja ihan kuin talousarvioleikkaukset eivät tarvitsisi siirtymäaikaa ja ihmisten sopeutumista. No tämä 2020, EU 2020, johon te viittaatte, on aivan yksinkertaisesti täysin mahdoton, koska te näin omine, omine ehdotuksinanne näin nyt ne vesitätte täysin. Me emme voi ollenkaan niihin luottaa, on täysin turhaa ajatellakaan, että minkälaista investointipolitiikkaa voitaisiin ryhtyä toteuttamaan tai ilmastonmuutosta torjumaan tai köyhyyttä torjumaan tai ihan mitä tahansa, koska te teette tuollaista politiikkaa, joka ei johda yhtään mihinkään. Tällaista keskustelua täytyy käyttä, käydä paljon järkevämmin, koska tämä on ihan teatteria nyt tähän mennessä. On behalf of and ref- Kiitoksia konservatiivien reformistien puolesta edustaja Malcolm Harbour. Uh, Mr. Chairman, my- puhemies, minun ryhmäni on allekirjoittunut ja tulee tukemaan tätä päätöslauselmaa, enkä äh, sano, että me olemme samaa mieltä kaikesta siinä, mutta tärkein äh, kappale siinä, äh, tämän halusin komissiolle ja parla, komissiolle neuvostolle sanoa, tässä sanotaan rohkea sisämarkkinoiden toimenpidepaketti ja PK-yrityspaketti, joka luo työpaikkoja. No mistä nämä työpaikat sitten tulevat? Uusista eh, yrityksistä eh, muun muassa. Me kaikki tiedämme, että pienet yritykset ovat olleet eh, työpaikkojen suurin luoja viimeisen vuosikymmenen aikana. Ja minun viestini teille on, että kaikkien 27 jäsenvaltion on nyt otettava työpaikkojen luominen vakavasti sisämarkkinoille. Me kaikki uskomme sisämarkkinoihin ja jäsenvaltiot investoineet hyvin paljon rahaa ja resursseja palvelumarkkinoiden avaamiseen, mutta ovatko eh, ne kertoneet yrityksilleen siitä, ovatko ne edistäneet sisämarkkinoita, rohkaisseet yrityksiä, rohkaisseet internetkaupan käyntiin? Miksi ei nyt mennä näihin käytännön toimiin ja todella hyödynnetä sitä voimaa, joka meillä nyt jo on, mutta se on aloitet, sellaiset toimet on aloitettava huomenna ja tänään, eikä puhuta näistä pitkän tähtäimen tavoitteista, vaan ryhdytään töihin. Left. Kiitoksia. Äh, edustaja Lothar Biski QNGL-ryhmästä. E puhemies, kollega Harms puhui eilen tärkeästä asiasta. Ulkopuolella juuri kukaan ei ymmärrä, mistä strategiasta, mistä vakausmekanismeista ja mistä sopimuksista, kenen kanssa ja minkä sääntöjen mukaan tehdään ehdotuksia ja mitä täydennetään tai muutetaan tai saatetaan voimaan. Selvää on, että Eurooppa 2020-strategia ei ole tähän mennessä tarjonnut mitään äh, ratkaisuja väestölle kriisiin. Se jatkaa EUn poliitikkoja, jotka ovat olleet mukana aiheuttamassa kriisiä. Siinä on pohtana kasvu- ja pakkaussopimus, jota nyt on tarkoitus tiukentaa niin, että siinä on tiukempia rangaistusmekanismeja. Käytännössä Kysymys on säästöpolitiikasta, joka tapahtuu kansalaisten kustannuksella. Kysymys on siitä, että pidennetään elinikäistä työaikaa, eli leikataan eläkkeitä. Jos nyt sitten poistetaan elä- palkkojen indeksointi tai rajoitetaan työmarkkinaosapuolten neuvottelumahdollisuuksia tai pyritään joustamaan, joustavuuteen työajoissa. Kysymys on palkkojen Mm-hmm. korotusten pidättyvyydestä ja leikkauksista. Ja tämä merkitsee myös siitä, että puhutaan myöskin tällaisesta julkisen tahon mahdollisuuksien puutumista talouselämään, eli velkojen kasvun jarruttamisesta. En tiedä, voidaanko puhua talouden hallinnosta vai voidaanko puhua kasvu- ja vakauspolitiikasta vai puhutaanko kilpailukykysopimuksesta tai komission suosituksista, jotka perustuvat vuotuiseen kasvuraporttiin. Minun ryhmäni ei tule tukemaan tällaista epäsosiaalista politiikkaa, mutta totta kai on ero siinä, onko parlamentilla vielä sanassa sanottavana tällaisessa politiikassa vai ei. Eilinen keskustelu, joka liittyi perustamisen muuttamismenettelyyn, osoitti, että yhdessä asiassa parlamentin jäsenet ovat yhtenäisiä. Paluuta hallitusten salaisiin neuvotteluihin, joita käytiin tuhat, jonka pohjalta toimin 1800-luvulla, siihen ei pidä enää palata. Yhtä vähän meidän ei tule tyytyä siihen, että tapahtuisi taka-askel Eurooppaan, jossa on kaksi eri nopeutta. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Mario Borgetsio. Puhemies, äh, 2020 on suuri ohjelma, mutta olemmeko varmoja, että saavutetaan tämä tavoite 20 prosenttia uusiutuvia energiamuotoja? Tätä täytyy kysyä itseltä. Otetaan huomioon tämä talouskriisi, joka hidastaa investointeja. Sitten meillä on ongelma, jos tuetaan aurinkoenergiaa, niin tuetaan Kiinaa, joka on pää aurinkopaneelien viejä ja Intiaa tuulivoimaloiden sen sijaan, että tuettaisiin eurooppalaista aurinkopaneelien tuottamista. Erityisesti Euroopan kaupungeissa voitaisiin luoda tällaista laajaa toimintaa. Eurooppa voisi olla takan, ta, taata eurooppalaista palveluja jo nyt äh, jakeluverkot ovat ähm, eurooppalaisissa monopoleissa. Sen sijaan on päätetty äh, ryhtyä tällaiseen liberalismiin äh, löydetty ratkaisuja, jotka eivät auta loppukäyttäjää, vaan osakkeenomistajaa. 750 vuoden aikana hiilidioksidi ei tule vähentymään autoista ja meidän tulisi tutkia uudenlaisia moottoreita. Kiitoksia. Edustaja Kleis, puolitoista minuuttia. Eh, Kiitos, puhemies. Tämä työllisyyspuoli, jos se halutaan todellakin toteuttaa, niin siihen liittyy selvä maahanmuuttopolitiikka ja sitä täytyy muokata ja uudistaa jäsenvaltioissa laajalti. Komission asettamien tule, suuntavi, tulevaisuuden suuntaviivojen pohjalta yritetään rakenteellista työttömyyttä vähentää, kehittää työvoiman muokkaamismahdollisuuksia teollisuuden muutoksiin ja muut sellaiset, ne, miten se liittyy sitten unionin ulkopuolelta tulevaan työntekijöiden tuontiin lyhyellä aikavälillä ja joka sitten muuttaa näitä meidän etusia kysymyksiämme. Noin 25 miljoonaa työtöntä on Euroopan unionista, unionissa ja miten meidän täytyisi pikemminkin aloittaa siitä, että annamme näille henkilöille työtä kuin pyrimme tuomaan tänne uusia työ työntekijöitä unionin ulkopuolelta. Ja tässä täytyy pyrkiä myös luomaan sellaisia laadukkaita työpaikkoja. Ja tässä meille sitten saapuu jatkuvasti työntekijöitä unionin ulkopuolelta, joilla ei ole minkäänlaista koulutusta. Ja he täyttävät sitten nämä työpaikat ja uusia hyviä työpaikkoja ei saada aikaiseksi. Tämästä syntyy tällainen selkeä kierre ja meidän täytyy tarkemmin miettiä tätä unionin ulkopuolelta tulevaan maahanmuuton kustannushyötysuhdetta ja tämän pitäisi liittyä työllisyyssuuntaviivoihin unionissa. Speakers. Kiitoksia muut puhuja. Edustaja Marian Jean-Marie Nesku, puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Strategia 2020 sisältää sellaiset haasteet, joihin me emme välttämättä pääse suurin uudistuksiin, ja niitä ei ole selkeästi mainittu tässä tekstissä. Me puhumme esimerkiksi hyvin dynaamisesta unionin maataloudesta, jota täytyy selkeästi tukea, ja sitä täytyy saada paljon kestävämmäksi ja elintarviketeollisuuden täytyisi pyrkiä olemaan elinvoimainen ja luonnonvaroja pitäisi pyrkiä hallitsemaan paljon järkevämmin kaikki, sekä maaseutualueilla että myös kaupunkialueilla. Ja tämä on suuri haaste koko unionin tuotantoteollisuudelle. Teollisuus, teoli, teollisuuskaan ei voi jäädä unholaan. Meidän täytyy jatkuvasti pitää huolta myös sen rakenneuudistuksesta, samoin kuin liikenteestä, erityisesti rautatieliikenteen uudistamisesta. Me sitten tämä euro, yhteinen eurooppalainen ilmatila vaatii myös hyväksyntää pikapuoliin, jotta liikennekysymykset saadaan ratkaistua. Ja yksi tärkeimmistä kysymyksistä on, on nämä Euroopan laajuiset verkostot, ei pelkästään liikennekysymyksessä, vaan myös energiakysymyksissä, ja niihin tarvitaan riittävästi rahoitusta, jotta voidaan tuottaa sitä lisäarvoa, jota Eurooppa tarvitsee yhteisten verkkojensa käyttämisestä. Näin kaikki jäsenvaltiot voisivat hyötyä tästä järjestelmästä, ja myös unionin riippuvuus ulkopuolisiin energiatuottajiin paljon vähenisi. Ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζουμε τον κατάλογο των ομιλητών. Το λόγο θα πάρει. Kiitoksia. Jatkamme. Edustaja Ulf Skog, puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Voimmeko me lähteä uudestaan liikkeelle talouskriisin jälkeen? Tämä on ratkaisevan tärkeää, että ihmiset kokevat sen tärkeäksi brittitutkija, joka on kirjoittanut teoksen tasavertaisuuden hengessä ja kävi parlamentissa viime viikolla Brysselissä, on kuvaillut tilannetta. Tarvitaan nimittäin tasavertaisuutta, tarvitaan pieniä muutoksia, jotta saadaan aikaan luottamusta yhteiskuntaan. Tämä voidaan välittömästi siirtää 2020 strategiaan. Ensinnäkin, jos me haluamme onnistua, silloin palkansaajien ja heidän järjestöjään täytyy kunnioittaa, ne täytyy vetää mukaan. Kriisiä ei saa käyttää hyökkäyksiin AYta vastaan, palkansaajia vastaan ja vapaata neuvottelujärjestelmää vastaan, eikä myöskään eläkkeitä vastaan. Näiden hyökkäysten täytyy loppua. Me, naiset Euroopassa, me täytyy tietysti saada samat mahdollisuudet kuin miehillä on Tämä ei aina näy niistä päätöslauselmista, joita täällä hyväksytään, mutta todellisuudessa tämän täytyy näkyä. Me tarvitsemme voimakasta teollisuutta, voimakasta teollisuuspolitiikkaa ja meidän täytyy lisätä investointeja. Investointeilla myöskin infrastruktuurin täytyy olla tärkeä rooli tulevaisuudessa. Ilmastonin osalta on tärkeää saada aikaan toimintaa. Samoin täytyy myöskin saada toimintaa vihreiden työpaikkojen, vihreän kasvun hyväksi, koska muuten ne ole kilpailukykyisiä. Ja lopuksi meidän täytyy saada aikaan lopputuloksia eh, energiatehokkuuspolitiikassa, mitä täytyy tarttua tavoitteisiin, niin täytyy, joista täytyy saada aikaan sitovia, koska on ratkaisevan tärkeää se, että me saamme aikaan lisää kilpailukykyä, niin kuin on määritelty 2020 strategiassa. On yllättävää, että on asetettu tavoitteeksi alhain, alhaisia tavoitteita, koska energiatehokkuus on yksi parhaimpia tavoitteita vähentää kustannuksia, jotka kohdistuvat kuluttajiin, vahvistaa yrityksiä ja saada aikaan muutos. Paljon kiitoksia. Pyydän, että pidätte kiinni puheajasta. Edustaja Lin, yksi minuutti. Kiitoksia. Jos haluamme, että Eurooppa 2020 strategia on menestys, niin sitten työllisyyden suuntaviivat on toteutettava tehokkaasti. Ja kansalliset uudistusohjelmat on luotava ja annettava niille se prioriteetti, jonka ne ansaitsevat. Meidän on varmistettava, että kukaan ei jää jälkeen. Työttömyys asteet vanhempien ja vammaisten ihmisten joukossa ovat häpeällisen suuret ja olen iloinen, että nyt halutaan panna täytäntöön syrjinnävastaisia sääntöjä työpaikalle, että työpaikat ovat avoimia kaikilla. On tärkeää, että tavoitteet, joista olemme sopineet EUn tasolla, todella saavutetaan. Kyllä jäsenvaltioiden on asetettava tavoitteita ja pidettävä niistä kiinni, mutta Euroopan unionilla on tärkeä rooli parhaiden käytänteiden vaihtamisessa ja siksi olen iloinen valiokunnan päätöslauselman kappaleesta 27, jossa tämä käy selkeästi ilmi. Me olemme kuukausia pohtineet tätä asiaa ja keskustelleet siitä, millaisen muodon Eurooppa 2020 strategia saa, mutta nyt meillä on työllisyyden suuntaviivat, nyt on aika toteuttaa niitä edustaja ja seuraavaksi edustaja Turunen. Puolitoista minuuttia. Ja, tack ordet. Kiitos. Puhutaan paljon taloudellisesta vastuusta Euroopassa tällä hetkellä. Ja taloudellinen vastuu, sanotaan usein, että se on leikkauksia julkisissa menoissa ja harvoin se kuitenkaan parantaa työllisyystilannetta. Meidän täytyy kysyä itseltämme, mitä on taloudellinen vastuu. Me vihreät näemme ristiriitaisuuksia siinä euro- politiikassa, joita jäsenvaltiossa tällä hetkellä toteutetaan Euroopassa. Voimme nähdä, että on erilaisia kasvutuloksia. Voimme nähdä myöskin siinä, että Euroopassa syntyy vähemmän työpaikkoja, vähemmän kasvua. Ja toisaalta voimme nähdä EU 2020 strategiassa direktiiveissä koskevat suuntaviivoissa koskevat työpaikkoja, että saadaan aikaan parempia ja lisää työpaikkoja. Tämä on toivotonta, koska tosiasia on, ja meillä on 24 miljoonaa työtöntä Euroopassa ja heistä 5,5 miljoonaa on nuoria alle 25-vuotiaita ja on yhä enemmän ihmisiä, jotka menettävät työpaikkansa. Ja talouspolitiikka, jota johdetaan, ei tule johtamaan tilanteen parantumiseen, joten on erimmäisen tärkeää, jos halutaan saada aikaan uusia työpaikkoja Eurooppaan, että toteutetaan 2020 strategia ja myöskin työllisyyspolitiikan suuntaviivat ja katsotaan, millaista talouspolitiikkaa tehdään. Tämä olisi vastuunottamista, taloudellista vastuullisuutta. Oi, Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Kaprnok, mutta hän ei ole täällä. Sitten seuraavaksi puheenvuoron saa edustaja Salavrakko yksi minuutti. Arvoisa puhemies, köyhyys, ilmastonmuutos, ähm, alentunut syntyvyys, maahanmuutto, energia, ne ovat suurimmat ongelmat, joita meillä on tänä päivänä Euroopan unionissa. Meidän täytyy ratkaista nämä ongelmat. Sitä varten tarvitaan määrärahoja, mutta Euroopassa on niin, että johtajat eivät ilmeisesti eh, tajua tätä. Ilman määrärahoja kuitenkaan Eurooppa 2020 strategiaa ei voida toteuttaa. On erittäin merkittävää se, että torjumme työttömyyttä ja alennamme työttömyyttä. Eh, meidän täytyy sen lisäksi taata nuorille Euroopassa korkealaatuinen koulutus, opetusohjelmia on muutettava, jäsenvaltioiden on sen lisäksi sitouduttava opintomaksujen alentamiseen tai poistamiseen, jotta meillä on hyvin koulutettuja työntekijöitä. Meidän täytyy hidastelematta viedä eteenpäin ympäristönsuojelua, torjua ilmastonmuutosta ja meidän täytyy olla menestyksekkäitä, koska sanat eivät riitä Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Garcia Malgano. Kiitos puhemies. Niin, me, tässä täytyy esittää yksi hyvin tarkka kysymys. Mitä me voimme siis nyt tehdä Euroopan unionin tasolla voidaksemme antaa työpaikkoja niille, joilla työpaikkoja ei ole? Ja tähän kysymykseen vastatakseni tahdon yhden tärkeän asian nyt tehdä selväksi. Me emme voi luoda minkäänlaista kestävää kasvua ilman kestävää talouspolitiikkaa. Ja täällä on tehty erilaisia ehdotuksia ja varsinkin vasemmast, vasemmiston suunnasta ja että nautitaan puhutaan tänään ja mietitään huomenna. Tämä ei onnistu. 2020 näyttää hyvien ajatusten ide- yhteenliittymältä. Se kuulostaa hyvältä musiikilta, mutta mitä me teemme sitten teatteriverhojen takana? Miten me aiomme rahoittaa nämä eri hankkeet, joita te siinä on ehdotettu? Tässä riittääkö tämä ja riittääkö tämä strategia 2020 nyt siihen, minkälaisia talousarvioleikkauksia yritetään ajaa takaa ja riittääkö tässä äh, konsensus äh, kasvuun, jotta saamme kokonaiskuvan kysymyksestä. Tällä hetkellä tällaista kokonaiskuvaa ei ollenkaan ole olemassa. Ecofinin keskustelut osoittavat siitä, että on hirvittävän monta erilaisia e-, e-, epäjohdonmukaisia ajatuksia ja täysin ristariitaisia ajatuksia keskenään. Ensiksi täytyy muistaa siitä, että me emme voi nyt pyrkiä ainoastaan vain tukahduttamaan sellaisia vaatioita, jotka joutuvat kärsimään ongelmista. Meidän täytyy yrittää löytää siihen yhteinen ratkaisu. Lisäksi meidän täytyy myös nämä Montin tekstin ajatukset saada mukaan, mutta jotka eivät liity tähän talousstrategiaan. Ja sitten Euroopan sijoitusrahasto, jo, jo, jonka, joka liittyy komission näkemyksiin, ja niitä täytyisi käyttää paljon paremmin, jotta samalla tyylillä kuin Marshall-apua käytiin silloin aikaisemmin Euroopan jaloille nostamiseksi. Kiitoksia. Kiitoksia. Ei, hyvät naiset, noudatkaa teille myönnettyä puheaikaa rouva Poimaatta seuraavaksi. Kiitoksia rouva puhemies. Kuukausien ajan olemme jo keskustelleet siitä, miten me saisimme aikaan pysyvän vastauksen kriisistä ulospääsylle ja miten voidaan saavuttaa objektiiviset tavoitteet, sosiaalinen edistys, yhteenkuuluvuus, kasvu. Kuitenkin tässä on kaksi ongelmaa. Ensinnäkin kun me käymme keskustelua EU 2020 strategiasta, on se oikeastaan aika etäällä taloudellisesta paketista. Myös jos ajatellaan kasvun vuosikertomusta. Toisin sanoen strategiamme on kovin pirstaloitunut yhtäällä. Toisaalta meillä on myös rinnakkaisia strategioita, joita ei ole yhteensovitettu. Tuloksena on se, että vaarana on, että toinen vie pohjaa toiselta. Toinen ongelma on puolestaan se, että nyt neuvostossa ja komissiossa on tähdennetty nimenomaan kasvun edellytyksiä, taloudellista kuria ilman, että on kuitenkaan elinkelpoisia ratkaisuvaihtoehtoja tai vastauksia rahoitukselle EU 2020 tavoitteessa Minä uskon kollegat, että tässä on oma vaaransa, kuten oli Lissabonin strategiassakin. Meillä on paljon tavoitteita, mutta ne jäävät vain sanoiksi. Jos me emme ole uskollisia nyt kansalaisille, jotka tästä maksavat korkeimman hinnan, niin ne eivät ymmärrä kaikkia teknisiä mutkia tässä keskustelussa indikaattoreiden päivineen, niin meidän täytyy ymmärtää, että yksipuolisesti ei voida näitä indikaattoreita hoitaa. Kiitoksia seuraavaksi ja Gular, yksi minuutti. Merci, madame la présidente. Kiitos puhemies hyvä Unkarin puheenjohtajakauden puheenjohtaja. Voisitteko kuunnella tarkkaan? Minulla on vain yksi minuutti aikaa ja silti haluaisin olla hiljaa. En haluaisi sanoa yhtään mitään, sillä tämä 2020 strategia on mielestäni niin kaukana siitä, mitä me tarvitsisimme. Te käytätte näitä sanojanne ja ajattelette, että suuntaviivoja, lippulaivoja käyttämällä, kaikkia tällaisia keksintöjä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 tulee mieleen, mietitte niitä päiväkaupalla ja luulette, että näin asiat ratkeavat. No olette väärässä, jos katsotte nyt maailmaa, niin eivätpä kiinalaiset ja intialaiset nyt ole kovin vakuuttuneita siitä, mitä me teemme kasvun liittyen. Ja koska minä olen taloushallinto esittelijä, haluaisin melkein olla hiljaa täällä teidän edessänne. Ja sanoisin vain yhden ainoan asian. Me tulemme olemaan hyvin tiukkoja työssämme. Älkää ajatelko siellä neuvostossa, että meille, meiltä pyydetään kovaa vauhtia, että Tällöin päästään kesäkuussa päätökseen. Päätös saadaan silloin, kun parlamentti on keskustellut asioista, kun neuvosto on meitä kuullut. Ja jos ajatellaan euroobligaatioita, niin niillä voidaan saada aikaiseksi maailmanlaiset markkinat, jotka liittyvät tämän pakettiin. Kiitos. Kiitoksia, Rova Seuraavaksi Minuutti, herra Epping. Kiitoksia, puhemies. Kun kuulen sanan eurobondit, niin minua jo vähän oksettaa, mutta olkoon. Tämä on täällä aika paljon käytetty sana. Suurin työllisyys, rouva puhemies, syntyy talouskasvusta ja terveestä yksityisestä sektorista. Sille ei ole mitään vaihtoehtoa. Hallitukset eivät luo työpaikkoja, ne eivät ole työpaikkojen tekijöitä. Euroopassa puuttuu paljon kilpailukykyä. Ero Saksan ja Etelä-Euroopan välillä on lähes 35 prosenttia. Se on valtava kuilu ja rouva Merkel on puhunut kilpailukykysopimuksesta. Sinällään olen tästä samaa mieltä. Lissabonin sopimus ja Lissabonin prosessi oli oikeastaan tällainen. Ajatukseltaan siitä vain ei ole syntynyt kovinkaan paljon. Yhdestä asiasta haluaisin varoittaa. Yritysverojen yhdenmukaistaminen on erittäin huono ajatus. Se on hyvin ranskalainen ajatus. Sitä ei tarvita. Se on työpaikkojen tappaja. Viime viikolla mutta OECDn tutkimuksesta kävi selvästi ilmi, tässä tutkittiin 21 maata, että jos me saamme enemmän, haluamme enemmän työpaikkoja Eurooppaan, tarvitsemme alhaisemmat yritysverot. Tällainen nykyinen Eurooppa ei luo työpaikkoja. Kiitos herra Roil. Puolitoista minuuttia. Rouva puhemies, arvoisa puheenjohtaja, hyvät kollegat. Me olemme melkoisessa talouskriisissä ja siitä olemme puhuneet jo kuukausia. Me puhumme kuitenkin otsakkein ja päätämme täällä iloisesti vain asioista ikään kuin mitään ei olisi tapahtunutkaan. Se johtunee siitä, että emme me täällä parlamentissakaan ole riittävän konkreettisesti ja rehellisesti suhtautuneet asiaan, vaan tämä on tällaista otsake, nimikepolitiikkaa. Mitä me teemme, jotta kasvu edistyisi? Vaikutammeko me itse siihen sillä, että järjestämme talouden paremmin ja kunnollisemmin? Tutkimmeko kriittisesti sitä, ovatko menot oikeat vai eikö meillä joka ikisellä ole joka päivä uusi idea, mihin vielä voitaisiin rahaa työntää? Jos meillä olisi voimia keskittää nämä taloudelliset varat tuleviin, tulevaisuuden kannalta merkittäviin hankkeisiin, me puhumme kyllä kyllä innovaatiosta ja tutkimuksesta, mutta emme anna sille varoja. Se on vähän epärehellistä. Jos haluamme kannustaa taloutta, on harjoitettava politiikkaa, joka taloutta kannustaa, eikä vain pohdittava aamusta iltaan, miten taloutta voidaan häiritä. Iloisesti päättelemme täällä kaiken näköistä, vaadimme sellaisia päätöksiä, jotka häiritsevät talouden kehitystä. Uskooko joku, että sitova energiatehokkuusvaatimus jollakin tapaa edistäisi taloutta? Uskotteko todellakin, että näillä päätöksillämme, joita usein energian osalta teemme, kannustamme taloutta, emmekö ennemminkin häiritse. Toivoisin, että tästä puhuttaisiin hiukan rehellisemmin, tehtäisiin ehkä vähän vähemmän päätöksiä, mutta sellaisia päätöksiä, jotka todella vievät asioita eteenpäin. Se on rasittavampaa, vaivalloisempaa, johtaa kiistoihinkin, mutta sehän on demokratian sydän. Kiitos, Gens. Puolitoista minuuttia. Kiitos, puhemies rahoitus- ja talouskriisistä on tullut työllisyys- ja sosiaalikriisi ja sen takia on hyvin tärkeää, että se tietoisuus, mikä Euroopassa on syntynyt, eli että tarvitaan lisää koordinaatiota myös talouspolitiikan ja työllisyyspolitiikan alla tämä on huomioitava. Tämä tarkoittaa myös sitä, että aina kun maissa tehdään uudistuksia, tehdään veropolitiikan uudistuksia tai esimerkiksi mietitään sitä, pitääkö antaa kaupan auki sunnuntaina, no tätäkin pitää katsoa siitä näkökulmasta, että onko siitä apua työllisyysjärjestelmän kehittämiselle ja edistääkö se työllisyyden lisääntymistä kaikissa päätöksissä on huomioitava myös se, että ollaan yhteydessä työmarkkinaosapuoliin. Eurooppalainen ohjausjakso on nyt ensimmäinen tapa tutkia sitä, miten pystytään yhdessä toimimaan. Näin Unkarin puheenjohtajakaudella mietitään sitä, saadaanko nämä suuntavivat pantua täytäntöön ja mennäänkö oikeaan suuntaan. Minusta Unkarin hallituksella on tässä tärkeä asema puheenjohtajavaltiona, mutta myös suunnan näyttäjänä, kun tehdään taloudellisia uudistuksia ja työllisyyspoliittisia päätöksiä. Tämä pitäisi aina huomioida ja olla esimerkkinä muille. Kiitos. Poli. Kiitoksia kovasti. Sitten ja te noudatitte puheaikaa, niin sitten hyvät kollegat, Jotta pääsisimme päät loppuun keskustelun Morvai, olkaa hyvä. Kirja Morvai. Úgy látom, Gönc képviselő. Ilmeisesti edustaja Göns ymmärtää oikein hyvin tämän kysymyksen, eli että miten Euroopan unioni haluaa päästä eroon työttömyydestä. Minä kuuntelin täällä tarkkaan, mitä on sanottu, mutta en ymmärtänyt asioita yhtään sen paremmin. Voisitteko siis vastata meille, mitä sanomme Portsolti ja Sabotsin kylissä ihmisille pikkukaupungeissa, milloin he saavat töitä? Ja tämä kysymystä, se kaipaa vastausta myös meidän pääministerimme edustajalta eli ulkoministeri Martonilta ja myös unkarilaiselta komissaarilta, eli milloin Unkarissa ja muualla ihmiset saavat töitä, mistä työt tulevat ja milloin. Haluan konkreettisen vastauksen, kiitos. No niin, kollega, anteeksi. Meidän täytyy sinisen käyttää oikein ei sen yleisempiä kysymyksiä voi täysistunnon sitten, mutta sininen kortti sitä varten, että voi esittää kysymykseen kollegalle, jos haluatte täsmennyksiä. Rova Morma, ei tästä ei ole olekaan kyse teidän puheenvuorossanne. Ah, ei kirja Göns. Rova Göns ehkä haluaa vastata tähän kuitenkin. Te mainitsitte Unkarin. Rova Gens, haluatteko tähän jotain vastata, mutta hyvin lyhyesti. Puhemies, mielelläni kyllä voin vastata, mutta tässä ei ole tarpeeksi aikaa keskustella asiasta tarpeeksi, mutta minä ajattelen tässä nyt sellaisia asioita kuin, että jos tehdään muutoksia verojärjestelmään, niin sitten onko tämä muutos sellainen, joka vähentää sosiaalisia eroavaisuuksia, ovatko uudistukset sellaisia, että ne edistävät yritysten työpaikan luomista vai johtaako tämä lähinnä työpaikkojen lisäämisen lykkääntymiseen. Ja jos ajatellaan vaikkapa koulutusjärjestelmän uudistamista, niin edistääkö se yhteiskunnallista integraatiota? Jos kyseessä on jatkokoulutus, niin valmistaako se ihmisiä työmarkkinoille? Tässä olivat minun konkreettiset ajatukseni. Kiitoksia. Joka Rovi Jaakonsaarikin on pitänyt. Kun kollega siellä oikealla väitti kivenkovaan että politiikka vain äh, häiritsee taloutta ja tässä talossa tehdään vain politiikkaa häiritseviä asioita niin kysyisin häneltä että onko hän todella sitä mieltä että esimerkiksi tämä talouden ohjausjärjestelmä vain häiritsee taloutta? No niin, herra Roille. Haluatteko ehkä vastata tätä 30 sekuntia? No, tähän voi vastata lyhyesti. No tietenkin. Kun katsotaan näitä toimia, joita viime kuukausina täällä on päätetty, lasketaan ne yhteen ja arvioidaan laskelmana, minkälaiset kustannukset on aiheutettu, niin aika usein tällä on oikeastaan häiritty talouden kehitystä. Minusta pitäisi harkita asiaa vähän huolellisemmin. Ja teollisuuskomissaarin puheenvuoro tiedonannossa oli erittäin hyvä. Siinä sanottiin, että tulevissa päätöksissä pitää aina pohtia sitä, hyödyttääkö tämä teollisuuden kilpailukykyä vai haittaako ennemminkin. Kiitoksia. Sitten herra Lopeziskurit on pyytänyt puheenvuoropyyntöä. Herra Roilille myös. Herra Lopez, olkaa hyvä.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 keskustelua. Herra Zever, puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies. Kaikille kai täällä salissa on selvää, että mitä lähemmäs Eurooppa yhdentyy, sitä tarkempaa on oltava myös talouden yhteinen säätäminen ja siksi tällainen väline kuin eurooppalainen ohjausjakso on mielekäs, mutta pitää miettiä, missä sen rajat ovat. Esimerkiksi ei pidä mennä puuttumaan siihen, mikä on työmarkkinaosapuolten tehtävä palkka, työehto, neuvottelut. Tässä täytyy olla pidättyväinen. Ei ole järkeä siinä, että Euro- Eurooppa lähtee päättämään, minkä korkea, miten korkea on palkkataso tietyssä maassa. Pitäisi enemmänkin keskittyä poistamaan markkinoiden esteet, jotta Euroopan talous pääsee kukkimaan. Tämä koskee oligopoleja, monopoleja, mutta myös esteitä markkinoille pääsylle. Eihän käy, että tietyillä aloilla taataan tietyt voittomarginaalit. Uskon, että kilpailu hyödyntää, jotta jotta Euroopan talouden potentiaalia päästään hyödyntämään. Euroopan unionin lisätehtävänä on oltava myös, että me saatamme infrastruktuurimme mitä moderneimmalle tasolle. Tämä tarkoittaa liikennettä, viestintää. Euroopalla pitäisi olla tähän kuuluvat varat. Ennen kaikkea sellaiset pullonkaulat, joita jäsenvaltioiden välillä on, pitäisi poistaa. Pitäisi pohtia, mitä varoja Euroopalle voidaan antaa käyttöön, jotta saadaan puhdas omien varojen pohja ja siksi neuvostolle ja jäsenvaltioille selkeä vaatimus. Vihdoinkin Eurooppa, joka saa tarvittavat varat käyttöönsä. Lisäksi kilpailun puolella pitää ajatella koulutusta, tutkimusta ja kehitystä. Siihen tietysti voidaan eurooppalaisittain tehdä paljon, mutta tässäkin rahakysymys ratkaisee. Kiitos. Kiitoksia Steinruck. Puolitoista minuuttia. Komission jäsen, hyvät kollegat. EU 2020 strategia on äärimmäisen tärkeä eurooppalaisen sosiaali- ja talouspolitiikan kehittämiselle, mutta myös kansalliselle talouspolitiikalle. Meidän on varottava sitä, ettei tätä strategiaa käytetä väärin niin, että eurooppalaisella tasolla harjoitetaan sosiaalinen avohakkuu jäsenvaltioissa. Minä olen hyvin hämmentynyt siitä, että komissio vuosikertomuksessaan lähtee palkkaleikkauksista ja sosiaaliturvan muutoksista. Jotkut aiemmat puhujat puuttuivatkin tähän jo. Vaikutus ihmisille heidän päivittäisessä elämässään on katastrofaalinen. Eihän ole mahdollista, että ihmiset, työntekijät yksin maksavat kustannukset, joita talouden vakauttamisesta syntyy. Haluaisin vedota kaikkiin jäsenvaltioihin, että toimittaisiin näiden yhdennettyjen suuntaviivojen mukaisesti, kun kansallisia ohjelmia työstetään, koska nämä ovat paljon parempaa tasapainoa sosiaaliturvan ja talouskasvun välillä mahdollistava elementti. Ja kun tässä vuosittaisessa kasvuselvityksessä puhutaan näistä uusista työpaikoista ja avoimesti päättyvistä sopimuksista, mehän olemme puhuneet näistä jo. Eihän nyt ole mahdollista, että työntekijöiden oikeuksia heikentämällä vedetään nuoret mukaan työmarkkinoille. Kokemukset Euroopassa ovat osoittaneet, että näin päädytään vain pätkätöihin eikä saada varsinaisia uusia uusia työpaikkoja aikaiseksi. Me tarvitsemme konkreettisia toimia, jotta uhanalaisimpia ihmisiä voidaan auttaa. Ei pidä toimia rinnakkain näiden monien eri lippulaiva-aloitteiden muodossa. Kiitoksia Hybner puolitoista minuuttia. Thank you, chair. Kiitoksia puhemies. Se, miten minä nyt ymmärrän tätä päivää tai huomista, niin ymmärrän niin, että me saamme pysyviä työpaikkoja, jos meillä on kilpailukykyinen talous, ei ole mikään salaisuus, että emme ole siinä kovin vahvoilla. Minä uskon, että jotta menestyisimme kilpailukyvyssä Euroopassa, me tarvitsemme institutionalisoitua kilpailukykyä. Meidän täytyy yksilöidä menestystekijät, selvittää, miten ne räätälöidään tähän tilanteeseen. Sanoisin myös, että minä uskon, että meillä on jo merkittävä määrä välineitä, kilpailukykyä liittyen. Se on hyvin keskeinen osa myös institutionaalisia puitteita. Niiden avulla ainakin voisimme panna siellä hiukkasen lisää poliittista tahtoa komission johdolla niin, että noudatamme yhteisömme järjestelmää. Minä ajattelen tässä Euroopan talouspolitiikan ohjausjaksoa muun muassa, muitakin on täällä mainittu. Ajatellaan myös alijäämämenettelyä tai tulostaulukkoa. Se liittyy myös rakenteellisiin kilpailukykytekijöihin. Ajattelen Eurooppa 2020 strategiaa, jota pitäisi nyt tarmokkaasti täytäntöön panna, eikä nyt 15. päivä. Ja koko politiikan kirjo pitäisi olla mukana. Ja viimeisenä, mutta ei vähimpänä, mielestäni Euroopan talouden kilpailukyky tarvitsee myös kaikkien mukana oloa ja emme voi leikata tätä muusta Euroopasta, se jakaisi Eurooppaa. Pysyvät työpaikat löytyvät vain, jos vedämme yhtä köyttä. Mielestäni jakautunut Eurooppa ei olisi kilpailukykyinen Eurooppa. Topoli. Kiitoksia. Ori. Puolitoista minuuttia. Kiitos, puhemies. Samoin kuin 2010 työllisyys suuntaviivojen esittelijä. Minäkin pidän hyvänä sitä, mitä komissio sanoi, että halutaan pitää, pitää voimassa nämä suuntaviivat. Me voimme tähän yhtyä ja tukea ehdotusta, mutta Lissabonin sopimuksen mukaan tarvitaan vuosittaisia suuntaviivoja, eli meidän on jatkuvasti seurattava muutoksia. Meidän on oltava yhteydessä komission neuvoston ja parlamentin kesken ja ehkä muutoksiakin on tehtävä. Tämän takia 2020 strategian tutkimisen yhteydessä eli ohjausjaksojen yhteydessä pitäisi pitää tärkeällä sijalla työllisyyden kehittymistä ja jos tulee eroavaisuuksia, niin pitäisi tehdä muutoksia. Ongelmia voi tulla esille. Äskettäin sain kuulla, että alustavissa uudistussuunnitelmissa kansallisella tasolla on jo pientä jälkeen jääneisyyttä 75 prosentin tavoitteen sijasta oltiin noin 72 prosentissa, eli meidän pitää miettiä näitä asioita uudelleen, jotta ei kävisi samalla tavoin kuin Lissabonin strategian yhteydessä, jolloin sitoudumme kaikenlaiseen, mutta emme kuitenkaan saaneet paljon aikaa toteutettua. Muutama perusperiaate on kuitenkin huomioitettava, huomioitava. Voin yhtyä eläke ajatukseen ja palkka Meillä on subsidiariteettiajatus, tarvitsemme kansainvälisiä toimia silloin, kun kyseessä ovat eh, vammaiset ja nuoret ja muut vastaavat. Kiitos. Morvai haluaa esittää kysymyksen herra Örille. Igen, igen. Hyvin nopeasti. Megint kénytelen vagyok magyar képviselőtársamtól. Minun on nyt ihan pakko esittää kysymys Unkarin edustajille, kun täällä puhutaan eläkkeistä ja palkoista ja subsidiariteetista sen yhteydessä. Tarkoittaako tämä sitä, että Unkarissa ja muissa postkommunistisissa maissa toimitaan jatkuvasti sillä tavoin, että eläkkeet tulevat olemaan murto-osa Länsi-Euroopan eläkkeistä. Jatkuuko tämä nyt ainiaan? Tämä on todella surullista. 75 000 forintia eh, maksetaan eh, sairaanhoitajille eläkettä ja opettajille myös yhtä vähän. He eivät pysty pysymään hengissä. Eli miten käy? Edustaja Öri, voitte vastata nyt. 30 sekuntia kuitenkin vain. Köszönöm, nem képviselő asszony. Kiitos, ei. Ei tätä tällä lailla pidä käsittää, mutta eläkekysymys riippuu siitä, miten tehokas talous on. Kaikki riippuu siitä, paljon me pystymme tuottamaan ja sen pohjalta sitten maksamaan kunnon eläkkeitä. Eli tämä strategia, josta puhumme ja jonka kautta Euroopasta tulisi kilpailukykyinen ja tehokas, tämä antaa mahdollisuuden siihen, että niissä maissa, joissa tilanne on nyt vielä huonompi, eläkkeitä voitaisiin nostaa. Ei kuitenkaan voida ottaa käyttöön yhtenäisiä sääntöjä, sillä tässä on valtavia eroja. Vähitellen voidaan kuitenkin saada ne lähentymään. Kiitos. Kiitoksia kovasti. että jatkamme keskustelua. Moran Chartier, olkaa hyvä. Puolitoista minuuttia. Merci, madame la... Kiitos, rouva puhemies. EU 22 strategiassa työllisyyden suuntaviivojen täytyy vastata kolmeen haasteeseen. Ensinnäkin päästä eroon kriisistä tutkimuksen innovaation avulla, luoda kilpailukykyä, että saadaan todellista elvytystä taloudessa. Näin voidaan taata myös sosiaalinen elvytys. Toiseksi meidän täytyy uudistaa myös palkkauskysymyksiä, eläköitymisen näkökulmasta. Ja kolmanneksi täytyy olla kilpailukykyinen maailmanlaajuisessa taloudessa vapauttamalla yritykset tietyistä veropaineista, jotka niiden harteilla ovat. Tässä yhteydessä meidän täytyy kohdentaa kolmeen kohteeseen ennen kaikkea, varsinkin nuoret. Nuorten kohdalla meidän täytyy ennen kaikkea torjua sitä, että eivät jää ilman pätevyyksiä, koska muuten he jäävät työmarkkinoiden ulkopuolella lopullisesti. Nuoret myös siitä syystä, koska meidän täytyy helpottaa enää pääsyä työmarkkinoille, eikä pelkästään epävarmoin työsuhteen tai harjoittelusopimuksiin. Meidän täytyy torjua heidän työttömyytään. Se on jatkuva vaiva meidän nykymaailmassamme myös tämän kriisin myötä, koska se on iskenyt heihin vielä pahemmin. Toiseksi Naiset ovat yksi kohdeyleisö. He ovat kärsineet epävarmuista työpaikoista ja huonoista palkoista. Kolmanneksi myös seniorit, koska heidät täytyy pitää työmarkkinoilla heidätkin. Meillä on eurooppalaisia välineitä kyllä, muun muassa sosiaalirahasto. Meidän täytyy heitäkin tukea. Kiitoksia Rouva Moraa. Sitten seuraavaksi keskustelu ilman puhujaluettelo. Täällä on aika paljon puheenvuoropyyntöjä, yli 20. Kaikki eivät tietenkään voi puhua, sen ymmärrämme hyvin. Meidän täytyy noudattaa järkeärkeysjärjestystä tässä ja huomioiden totta kai myös ne, jotka ovat aikaisemmin jo puhuneet, mutta eivät ole pystyneet käyttämään puheenvuoroa. Sikierski seuraavaksi. Yksi minuutti, olkaa hyvä. <coughs> od przedstawionego przez komisję strategii Europa dwa tysiące dwadzieścia puhemies komission eurooppa 2020 strategia esitettiin jo lähes vuosi sitten. silloin ei ollut mikään helppo aika eikä ole ollut sen jälkeenkään euroopalle. kriisi on sen kuin laajentunut nyt on olemassa lisäsuunnitelmia tämän strategian toteuttamiseksi. Nämä kunnianhimoiset suunnitelmat Eurooppa 2020 strategian toteuttamiseksi pyrkivät nostamaan ihmiset köyhyydestä, antamaan enemmän varoja tutkimuksen käyttöön ja nyt, kuten sanottua, on jo koettu vuosi siitä, kun strategia julistettiin ja nyt mietitään, miten se toimisi käytännössä. Ei siis voida sanoa, että kovinkaan paljon olisi tapahtunut. Ennemminkin päinvastoin. Eurooppa sen kuin uppoaa syvemmälle kriisiin ja tulevina vuosina näin saattaa jatkua edelleenkin. Köyhyys, sosiaalinen yhteenkuuluvuus eivät suinkaan ole parantuneet. Kiitoksia. Kiitos Guerrero. En... Guerrero, minuutti. Señora Hyvä puhemies. 2020 ja sen jälkeen tässä se suuri systeeminen riski, joka Euroopan unionin edessä on, on, että ei pystytä enää kilpailemaan suurten taloudellisten toimijoiden kanssa, jotka ovat tekniikaltaan yhä kehittyneempiä ja vahvempia kykyä kilpailla me tässä tarvitsemme. Meidän on kasvettava, jotta saamme lisää työpaikkaa, saatava lisää työpaikkoja, jotta voidaan vahvistaa meidän yhteiskuntamallimme. Ainoa voimavara, jota voimme tässä käyttää, on tietomme. Ja me tarvitsemme näitä tietoja ja taitoja, jotta voimme saada aikaiseksi innovaatiota ja sopeutua muutoksiin ja olla edelläkävijänä muutoksissa. Eli sen takia on korostettava

noudatatte myös aikaanne. Kerro minuutti. Obrigada, Kiitoksia, rouva puhemies. On suuri vahinko, että edelleen meillä yhteisöpolitiikan vuoksi on sosiaalisia ongelmia. Johdonmukaisesti me sivuutamme kokonaan sosiaaliset seuraukset, joita meidän budjettirahoitus- ja kilpailukykypolitiikallamme on. Tässä on pelkästään uusliberalistista painotusta nähty ja meillä on 25 miljoonaa työtöntä ja 30 miljoonaa puolestaan epävarmoissa huonosti palkatuissa töissä. Ja meillä on myös köyhyysrajan alla kymmeniä miljoonia eurooppalaisia. Kuitenkin voitot vain kasvavat. Siksi minä haluaisinkin nyt välittää teille eri yhteiskunnallisten järjestöjen huudon. Me järjestimme hiljattain Brysselissä myös kokouksen. Tämä tuli aivan selväksi siellä. Miljoonat työntekijät ovat närkästyneitä. Naiset, nuoret taistelevat edelleen sellaisen Euroopan puolesta, joka harjoittaa erilaista politiikkaa. Nyt on tullut korkea aika, että vakaussopimus puretaan, koska se johtaa työttömyyteen. Meidän täytyy kunnioittaa ihmisiä. Kiitoksia Rossi. Yksi minuutti. Rossi. Hyvät kollegat, olen samaa mieltä siitä, että Euroopan parmi täytyy keskustella näistä kysymyksistä ja miettiä, mikä olisi paremmat suuntaviivat EU 2020 puitteissa. Ajatellaan tätä kirisiä tänä päivänä. Emme voi olla huomioita kansalaisten tarpeita. On välttämätöntä huomioita apua perheille, työttömille nuorille tai pitkäaikaisille työttömille. Meidän täytyy rohkaista tekemään rohkeita valintoja ja kansalaiset täytyy ensin kai tarjota työtä ennen mitään muuta niin, että myös harjoitetaan yhteistyötä työttömyys, to, työllisyystoimistojen kesken eri valtioissa niin, että kussakin maassa tiedetään, mitä työpaikkoja on tarjolla. Erityistä huomiota täytyy osoittaa raja-alueille, ettei tule satoja tuhansia maahanmuuttajia täysin ilman valvontaa kuten nyt on nähty Makrebin alueelta tulevan alueellemme. Vain rajoitettu, valvottu maahanmuutto voi johtaa kolmansien maiden kansalaisten kunnolliseen kotouttamiseen. Vältetään näin myös syrjinnältä ja saadaan aikaan taloudellista hyvinvointia. Kiitoksia Sopermajer, minuutti. Kiitoksia rouva puhemies. Kun otetaan huomioon tämä strategia, ajatukset ja odotukset siitä ovat aivan erilaiset. Jotkut ovat sitä mieltä, että tässä rakennetaan vain ilmalinnoja eikä teksti ole edes sen paperin arvoista, jolle se on painettu. On myös niitä, joiden mielestä tässä ollaan aika realistisia. Tarkoitan työmarkkinoiden joustavampaa menettelyä. Tällä tavoin seuraa palkkadumppausta jos hyvin uskotaan tätä strategiaa, että se on täyttämässä esimerkiksi sen, että nuorista 40 prosenttia saa korkeakoulutuksen, niin kysynpä vain miksi, mitä varten. Meillä on nyt jo esimerkiksi Italiassa tilanne, jossa korkeakoulutetuille ei oikeastaan ole olemassa riittämiin samantasoisia työpaikkoja. He joutuvat tulemaan toimeen huonosti palkatuilla pätkätöillä. Minä uskon, että tässä tarvitaan ennemminkin tietenkin lisää pätevyyttä, se on sinällään hyvä asia, mutta ei sitä saada määräämällä 40 prosenttia kansasta tietyn koulutuksen piiriin. Se on mielestäni aivan väärä tie. Kiitos. Okei. Kiitos puhemies. Kiitos. Minä haluaisin sanoa, että on todella, todella tärkeää tällä hetkellä, kun meillä on kriisi ja rahoituskriisi. Meidän on nyt panostettava kasvuun perustavaan talouspolitiikkaan. Meidän on harjoitettava työllisyyttä edistävää politiikkaa. Jos näin tehtäisiin, niin saataisiin ratkaistua ainoastaan taloudellinen ongelma, vaan myös sosiaalinen ongelma. Ja siksi minä haluaisin nyt tehdä selväksi seuraavan asian. Se koskee tiettyä työllisyyden osa-aluetta. Täällä on tänä aamuna puhuttu paljon nuorista, mutta on toinenkin ihmisjoukko, joka on hyvin tärkeä, eli yli 50-vuotiaat, jotka ovat jo lähellä eläkeikää. Jos me haluamme siirtää eläkeikää myöhemmäksi. Jos haluamme ihmisten jäävän eläkkeelle vanhempina, niin meidän on huomioitava nämä ihmiset, joilla on vaikeat työsuhteet. Tatsili, minuutti. Mulțumesc, doamnă președinta. Kiitoksia, rouva puhemies. Strategia 2020 trebuie să deschidă calea spre un nou model de creștere economică în Europa. Consider că... Me haluamme saada aikaan kunnon kasvua Euroopassa consideră nivelul ridicat al omajului în rândul tinerilor. este nevoie totodată să sprijinim întreprinderile mici i mijlocii să îi pună în valoare întregul potenial meidän täytyy tukea pk yrityksiä ennen kaikkea jotta voisimme saada aikaan uusia työpaikkoja. Meidän täytyy huomioida Euroopan unionin tavoitteet kasvun ja sosiaalisen tavoitteiden saavuttamiseksi, köyhyyden torjumiseksi. Ne ovat myös tärkeitä Euroopalle, koska vain kunnon sitoutuminen johtaa Euroopan unionin taloudelliseen riippumattomuuteen. Lopuksi EU 2020 pitäisi olla kaikkien ulottuvilla. Heidän täytyy ymmärtää myös kaikkien osallisten vastuut, oli kyse alueellisesti paikasta tai kansallisesta tasosta. Skolzowski. minuutti, olkaa hyvä. Dziękuję pani przewodnicząca wytyczne... Kiitoksia puhemies. Työllisyyssuuntaviivoja pitäisi kohdella taloushallinnon ydinvälineenä. Ne sisältyvät tähän eurooppalaiseen ohjausjaksoon. Nämä suuntaviivat ovat jäsenvaltioille perusta, jonka pohjalta rakentaa kansalliset uudistusohjelmat ja niiden menestyksestä koko Eurooppa 2020 strategia riippuu. Kansallisten uudistusohjelmien aikataulu pitäisi saada toteutumaan huhtikuussa. Minä haluaisin korostaa sitä, mikä merkitys on sillä, että alueelliset ja paikalliset toimijat, alueelliset parlamentit otetaan mukaan tähän työhön. Tässä vaiheessa eh, merkittävillä muutoksilla voisi olla hankaloittava vaikutus. Tarvitaan kuitenkin yhdenmukainen lähestymistapa tämän Eurooppa 2020 strategian täytäntöönpanoon. Siksi haluan jälleen kerran korostaa koheesiostrategia. Se on äärimmäisen oleellinen. Kiitoksia Saborska, olkaa hyvä. pani predsednička, pán Kiitos puhemies. Puhemies, tässä on neljä suuntaviivaa, jotka on määrä saada vuonna 2011 toteutumaan, sillä kun ajatellaan kysynnän ja tarjonnan lakia, sehän juuri toimii naisten työllisyyden lisääminen edellyttää näitä luvattuja toimia, mutta jäsenvaltioiden pitäisi myös tunnustaa äitien tekemä työ, se panos, jonka he antavat bruttokansantuotteeseen. Valtion pitäisi köyhyyttä torjuessaan keskittyä sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseen, sillä tästä ansasta on vaikea päästä. Valitettavasti nyt tämä keskustelu päättyy. Rova Beres esittelee vielä, olkaa hyvä. Kiitos rouva puhemies, hyvä komission jäsen. Ehkä voisitte sanoa herra Barrosolle, että olisi ollut kiva, että hän olisi osallistunut keskusteluun, kun tämä on nyt tämmöinen ensimmäinen keskustelu näistä aiheista, kun tarkastelemme vuosittain kasvua myös ohjausjakson näkökulmasta. Kun hän on itsekin ollut sitä mieltä, että se on tärkeässä asemassa, että Euroopassa päästään kriisistä. Ehkä voisitte hänelle myös sanoa, että näissä oloissa Euroopan parlamentti ei olisi mikään helppo kumppani. Jos ajatellaan taloushallintopakettia, niin se edellyttää, että komissio vielä enemmän antaa merkitystä sille, mitä täällä sanotaan parlamentissa. Sanottakoon hänelle myös, että parlamentti sitten Lissabonin toi voimaantuloon, varsinkin sen yhdeksän artikla edellyttää, että sosiaalisissa kysymyksissä käsitellään näitä asioita horisontaalisesti. Ei se ole meille mikään kuollut sana vain. Me haluamme tästä Lissabonin sopimusta käytön täysimittaisesti. Nyt ruvetaan rukkaamaan siellä sun täällä Lissabonin sopimusta, mutta yhdeksän artikla on jo olemassa ja vaikuttaa siltä, että kasvun vuotuinen tarkastelu ei ota huomioon tätä. Lopuksi sanoisin teille tämän keskustelun päätteeksi, mikä eniten pistää silmään. On sellainen vaikutelma joskus syntynyt, että komissiopa tässä kriisissäkin edelleen ajattelee vanhojen kaavojen mukaan, niin että mukaan olennaisinta olisi työmarkkinoiden uudistaminen. Varsin hyvin tiedetään, että ette te välttämättä edusta nyt itse tätä suuntaa, mutta kun puhutaan työmarkkinoiden uudistamisesta, niin puhutaan joustosta. Ei edes joustoturvasta, vaan joustosta. Nyt on kuitenkin niin, että kun ajatellaan mennyttä kymmentä vuotta, jopa ennen kriisiäkin, niin me olemme huomanneet ja oppineet, että tämä tyyppinen ajattelutapa mukaan kasvu riittäisi, että tulee työpaikkoja, niin se ei enää riittäisikään. Että nyt meillä on varsinainen haaste edessämme, nimittäin työllisyys – Olipa se sitten kyse meistä tai naapurivaltiostamme. Kun nyt mietin tätä keskustelua kilpailukyvyn tiimoilta, niin huomaan, että tämä kääntää selkeänsä kokonaan työllisyysnäkökohdille. se huolestuttaa minua, rouva puhemies. Kiitos. Kiitoksia, rouva Beres. Sitten seuraavaksi puheenvuoron saa herra Andor neuvoston puolesta. Ehkä το Uh, Kiitos puhemies. Hyvät edustajat, haluaisin kiittää tästä hyvin sisältörikkaasta ja stimuloivasta, inspiroivasta keskustelusta. Haluaisin viitata niihin kysymyksiin ja kommentteihin, jotka täällä on esitetty liittyen vuosittaiseen kasvuselvitykseen, ohjausjaksoon ja Euroopan 2020 yleensä. Nyt on tärkeää ymmärtää tarkkaan nämä eri asiakirjat ja myös Euroopan taloudellinen tilanne. Tässä tilanne on valitettavasti se, että meillä Euroopassa tilanne on paranemassa. Viime vuonna oli jo talouskasvua Euroopan unionissa ja kuitenkaan kaikissa jäsenvaltioissa. Tämä on sitten toinen osa tätä Eh, vaikeaa todellisuutta. Meillä on siis hyvin herkkää ja haavoittuvaa paranemista tapahtumassa. Komissio on tarkastellut asiaa ja miettinyt tähän liittyvää politiikkaa. Me tarvitsemme lisää elpymistä ja sitä on vahvistettava, on huomioitava nykyiset erovaisuudet maiden välillä, mutta tätä varten meidän on puututtava niihin heikkouksiin, jotka ovat tulleet esille Taleusa Ralliton heikkouksien eh, esiin tuomana. Eli meidän on parantava taloushallintoa ja tämä on nyt sitten monimutkaista ja joskus on vaikea heti nähdä, mitkä prioriteetit olisivat. Meidän mielestämme talouskasvu on ykkösasia. Kaikki muu politiikka tässä vaiheessa on sen palveluksessa. Meidän on vahvistettava kasvua ja saatava siitä vankempaa. Me tarvitsemme lisää talousvakautta ja sitä varten myös verotuksen konsolidointia. Seuraavien vuosien aikana verokonsolidointi tulee olemaan pöydällä jatkossakin, jotta voidaan päästä vakauden suuntaan, jossa voidaan syklien vastaisia toimia jatkaa. Nehän on otettu käyttöön laman vastustamiseksi viime vuosina. Me tarvitsemme nyt sellaista konsolidointia, joka ei vie pohjaa kysynnältä taloudessa ja sellaista viisasta konsolidointia, joka varmistaa Euroopan talouden yhtenäisyyden. Meidän on nyt otettava siis oppia tilanteesta, sen sijaan on euron stabilisointia ja vakautta, voitaisiin sanoa vähän vahvempaakin, mutta meidän on kuitenkin vahvistettava nyt talous- ja rahaliittoa ja tässä olemme nyt oppineet sen, että tätä varten on vahvistettava tämän unionin taloudellista pilaria, eli tarvitaan politiikan koordinointia Euroopan tasolla tällä alalla. Minä esittäisin kysymyksen, heittäisin sen ilmaan, kun vahvistetaan hallinnon taloudellista puolta. Onnistuuko tämä ilman, että palkkakehitystä Euroopan unionissa koordinoidaan nykyistä enempää, kun tämä nyt mainitsen ja kun otamme mukaan tähän liittyviä ehdotuksia vuotuiseen kasvuselvitykseen. Tämä ei tarkoita sitä, että me vähättelisimme työmarkkinaneuvottelujen merkitystä. Päinvastoin me olemme kovasti kiittänyt niitä maita, joissa tällaista on ollut. Siellä on ollut vähemmän myös menetyksiä eh, kriisin aikana. Työttömyys on pysynyt alhaisempana ja me haluamme, että edistettäisiin työmarkkinavuoropuhelua myös niissä maissa, joissa on käynyt huonommin eikä oltu tarpeeksi joustavia, kuten Saksassa tai Itävallassa. Me olemme lisänneet myös työmarkkinavuoropuhelua Euroopan tasolla. Meillä on ollut markkina, makrotaloudellista vuoropuhelua äskettäin ja kolmikantaa foorumi pidetään maaliskuussa, jotta voitaisiin edistää työmarkkinavuoropuhelua. Minä haluaisin siis kategorisesti sanoa, että komissio ei nyt vain toimi tavalliseen tapaan. Komissio on viimeisen vuoden aikana ryhtynyt laadullisesti uusiin aloitteisiin. Meillä on selvä agenda, jolla pyritään talouden sääntelyyn. Meidän pitää muistaa Barnierin ajatukset Eurooppa 2020 on uudenlaisia ajatuksia teollisuuspolitiikalle Euroopan tasolle. Se edistää kilpailukykyä ja työllisyyden ylläpitämistä Euroopan unionissa. meillä on innovatiivista lähestymistä investointien lisäämiseksi ja etsimme myös rahoitusta investointeihin. Meillä on ryhmäkomissiossa miettinyt uudenlaisia rahoitusvälineitä ja ensimmäinen niistä on sellainen, että voitaisiin edistää kehittyviä energiaverkostoja Euroopassa. Tämä on hyvin tärkeää, jotta energiamarkkinat voisivat kehittyä. Me tarvitaan myös tätä varten tarpeellista infrastruktuuria. Me olemme ottaneet käyttöön mikrorahoitusvälineen. Olen kiitollinen parlamentille ja neuvostolle siitä, että tässä saatiin viime vuonna yksimielisyys aikaiseksi. Ja viime viikolla olin Alankomaissa paikalla, kun ensimmäinen mikrorahoitusväline pantiin alulle ja muitakin on tulossa. Ihmiset haluavat yrittäjäksi ehkä sen jälkeen, kun he ovat olleet työttömiä tai kun naiset palavat työmarkkinoille lapsen syntymän jälkeen. Tai sitten sellaiset henkilöt, jotka ovat jo olleet töissä ja haluavat nyt uudistaa toimintaansa 50-vuotiaana tai jopa yli 60-vuotiaana. Kun puhumme työllisyyspolitiikasta, niin tästä meillä on hyvä esimerkki Unkarissa. Tässä työllisyysneuvosto kokoontui pöydällessä Unkarissa ja siellä korostettiin kovasti tiettyjä ihmisryhmiä, kuten nuoria. Nuorisotyöttömyys on joissain maissa hyvin dramaattista. Meidän kiinnittää huomiota tässäkin nyt moninaisuuteen joissain maissa. Onneksi nuorisotyöttömyys on alhaista, mutta Euroopan tason keskiarvo on kuitenkin liian korkealla. Ja joissain maissa, kuten Espanjassa ja Baltian maissa, sen taso on todella traagisen korkea. Hallitukset ovat nyt tästä tietoisia ja nyt tarvitaan paljon erilaista politiikkaa koulutuksesta alkaen työllisyyspalveluihin ja muihin toimenpiteisiin asti. Mutta nuoriso ei kuitenkaan ole ainoa ongelmaryhmä Tiedämme, että on edistettävä myös vanhempien työntekijöiden asemaa ja siksi olemme 2012 ryhtynyt aloitteeseen aktiivista kääntymistä. Ja mitä tulee sitten suuntaviivoihin, me keskitymme niihin jatkossakin ja ne antavat osvittaa substanssin osalta. Meillä on 148 artikla perustamissopimuksessa tätä varten työllisyyssuuntaviivoja jatketaan. Tämä tarkoittaa sitä, että me vahvistamme sen, että haluamme, että ne jatkuvat vuoteen 2014 asti ja ne pysyvät vakaina eikä vuotuinen kasvuselitys tule niiden edelle, mene niiden edelle. Eli vuotuinen kasvuselvitys on todellakin vuotuinen, nämä suuntaviot on pidempi aikaisia. On kuitenkin selvää, että tämä NRP-harjoitus on hyvin tärkeä ja me huomioimme sen Eurooppa 2020-hankkeen osana. Euroopan parlamentti otetaan mukaan eri tavoin keskusteluihin. Esimerkiksi nyt viittasin monivuotisiin rahoituskehyksiin. Euroopan budjetin on heijasteltava 2020 tavoitteita ja aiomme pitää parlamentin ajan tasalla siitä, miten kansallisia uudistusohjelmia valmistellaan, kun maakohtaisia ehdotuksia ja suosituksia kehitellään. On selvää, että näin alussa, jolla on huolestuneita Eurooppa 2020 hankkeesta, tässä on tietynlainen aave, haamo joka on Lissabonin strategia. Jos ajatellaan nyt sitä, miten nyt voidaan onnistua paremmin, no tämä on siksi, että olemme fokusoituneempia. Eurooppa 2020 voi onnistua paremmin. Ainoastaan komissio voi varmistaa sen, että näiden aloitteiden välille saadaan jatkuvuutta. Meillä on paljon palloja lennossa ja on varmistettava, että mikään niistä ei tipu maahan silloin, kun talouspolitiikkaa harjoitetaan. Meillä on 2020 ja yhtenäismarkkinat, kohesiopolitiikka, taloushallinto, mikään niistä ei saa tippua maahan, vaan kaikkia niitä on jatkettava hyvin päättäväisesti ja vahvistettava, että kaikki 27 jäsenvaltiota ovat mukana. Komissio tietysti Vahumvi vastustaa kahden vauhdin Euroopan ajatusta. Meidän on varmistettava, että tämä erinäinen elpyminen ei johda poliittisen jakaumiin tulevaisuudessa. Kiitos. Kiitoksia, herra komission jäsen. Sitten seuraavaksi ministeri Martoni päättää tämän keskustelun. Olkaa hyvä. Mikro, please. Ensinnäkin haluaisin kiittää teitä kaikkia tästä hyvin rakentavasta ja hyödyllisestä keskustelusta. Haluaisin myös ilmaista erityiskiitokseni rouva Beresille hänen erinomaisesta mietinnöstään ja myös hyvin tärkeistä huomioista ja kritiikistä, jota hän siinä esittää. Me ehkä tulkitsemme tulevaisuuden eri tavoin, kuten Rova Danuta Hübner ilmaisi asian sekä kriisin että siitä elpymisen osalta, mutta uskon meidän kaikkien olevan samaa mieltä eräästä kohdasta, nimittäin siitä, ettei ketään kiinnosta sellainen elpyminen, jossa työpaikkoja ei ole. Me kaikki pyrimme luomaan tasapainon talouden tasapainottamisen ja kasvun ja työpaikkojen luomisen välille. Tosiaankin talouskuri ja työllisyyden edistäminen kulkekoot käsi kädessä. Mutta nyt yleisemmin talouskysymyksistä ja talousseikoista. Me tiedämme kaikki, että meillä on nyt kattava lähestymistapa, kattava paketti, kuten jotkut sanovat, eräänlainen Gesamtpaket, Useimmat sen elementit on täällä juuri mainittu viimeksi tuossa komission jäsen Andorin puheenvuorossa. Mitä meidän puolemme tulee, haluaisin jälleen kerran korostaa, että meidän on keskityttävä kahteen näistä elementeistä aivan erityisesti. Yksi seikka on varmasti eurooppalaisen ohjausjakson toteuttaminen ja täytäntöönpano käytännössä. Tämä on ensimmäinen kerta, kun sillä on merkittävä vaikutus koko Euroopan yhdentymisprosessin jatkokehitykselle. Ehkä kaksi seikkaa, jotka pitää mainita lyhyesti. Ensinnäkin se, että meillä on varsin tiukka aikataulu, eli aikarajoja on kaikkien tietenkin kunnioitettava. Ja toisekseen nämä otsakkeet, tavoitteet on saavutettava ja meidän on kaikin mahdollisin tavoin ponnisteltava jotta kokonaisaikarajoissa pysytään yksittäisten jäsenvaltioiden osuuksissa. Sekä työllisyyden osalta että myös innovaatioissa, kuten tietysti myös energian suhteen. Energiasta haluaisin muuten mainita, että meillä oli erittäin menestyksekäs Eurooppa Eurooppa-neuvoston kokous 4. päivä helmikuuta. Monelle meistä se edusti läpimurtoa, koska siinä luotiin integroitu, yhdennetty energiamarkkina-alue ja toisaalta otettiin esille energiatehokkuus Huomioitiin kuitenkin myös yhteisen energiapolitiikan ulkoiset piirteet ja näitä koskien tehtiin merkittäviä päätöksiä. Viimeisenä, mutta ei vähimpänä, haluaisin mainita myös köyhyyden vastaisen taistelun, sosiaalisen syrjäytymisen vastaisen taistelun. Ja tässä yhteydessä haluaisin onnitella päätöslauselmasta, jonka olette juuri hyväksynyt romanien sisällyttämisestä yhteiskuntaan. Haluaisin ilmaista erityiset kiitokseni kollegalleni, joka oli erityisasemassa tätä mietintöä valmisteltaessa ja tämän äärimmäisen tärkeän päätöslauselman hyväksymisessä työssä. Se on äärimmäisen hyödyllinen meille, kun me työstämme ja viimeistelemme eurooppalaisia puitteita ja puitestrategiaamme romanien integroimiseksi. Toinen elementti, johon haluamme keskittyä, on kuudes lainsäädäntöteksti. Haluaisin vain vakuuttaa, että me emme halua vain kuunnella parlamenttia, vaan me tosiaankin haluamme ja meidän täytyykin päästä yhteisymmärrykseen parlamentin kanssa. Normaalin lainsäädäntöprosessin puitteissa meidän on tehtävä kaikkemme, jotta tämä menettely tapahtuu reippaassa vauhdissa ja saadaan menestyksekkäästi päätökseen Unkarin puheenjohtajakauden loppuun mennessä. En halua nyt lähteä käsittelemään tämän kattavan paketin muita elementtejä, haluan vain korostaa erästä seikkaa. Neuvosto haluaa täysin kunnioittaa yhteisömenetelmää. Meillä ei ole minkäänlaisia varauksia tämän suhteen. Kuten olemme jo moneen otteeseen todenneet, Lissabonin sopimukset muuttivat monta eri asiaa näissä toimivaltuuksissa tapahtui paljon muutoksia, me kaikki tiedämme sen, mutta Lissabonin sopimus ei millään tapaa muuttanut eurooppalaisen arkkitehtuurin ydintä, yhteisömenetelmää. Me noudatamme sitä tiukasti. Ja luonnollisesti meidän on aina toimittava sopimuksen määräysten mukaisesti. Haluaisin vain viitata siihen, että jos luette huolellisesti Eurooppa-neuvoston päätelmät 4. helmikuuta, löydätte sieltä toteamuksen, että kaiken, kaiken on tapahduttava sopimusten mukaisesti. Viimeinen huomioni on lyhyt ja ytimekäs, se koskee rahaa. Aivan kuten ähm, Leena Eik huomautti, politiikkaan tarvitaan rahaa ja politiikkaan tarvitaan rahoitusta. Tuskinpa voisin olla enemmän samaa mieltä, mutta me tiedämme varsin hyvin, että on olemassa myös eroavaisuuksia. Päätämään puheenvuoroni. On olemassa eroavaisuuksia siinä, miten jäsenvaltiot asiaa lähestyvät. Tässä kohtaa haluaisin vain korostaa erästä seikkaa puheenjohtajamaan näkökulmasta. Me suosittelisimme lämpimästi, että ensin keskustelisimme itse substanssista, sen jälkeen vasta puhuisimme luvuista, rahasta, voimavaroista. Siitä tulee pitkä keskustelu. Meillä on hyödyllinen suuntaantava keskustelu koheesiopolitiikasta, alueellisesta politiikasta, energiapolitiikasta ja niin edelleen. Mutta älkää tehkö niin, kuten joskus sanotaan. Ei pidä panna kärryä härkien tai hevosten eteen. Niin, eli kaiken kaikkiaan todellakin haluaisimme olla apuna näissä kaikissa keskusteluissa ja sitten tarttua toimeen siihen varsinaiseen keskustelun voimavaroista. Vielä kerran onnittelut teille kaikille ja kiitoksia johdatuksesta. Kiitos. Kiitos, Kiitoksia, hyvät kollegat. Tämä yhteiskeskustelu päättyy. Meillä on kuusi päätösalaisema esitystä tehty liittyen Eurooppa 2020. Ja meillä on yksi esitys myös liittyen jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikkaan. Äänestys toimitetaan huomenna kello 12 näistä juuri keskustelusta aiheista. Herra Odi, työllisyyspuheenvuoroko? A juste titre, monsieur le ministre a fait allusion. Puhemies, ministeri aivan oikein viittasi siihen, että pitää noudattaa perustussopimusta. Hän korosti sitä, että 4. helmikuuta kokoontui Eurooppa-neuvosto. Minä haluaisin sanoa perustamissopimuksen artiklan 15 nojalla, milloin neuvoston puheenjohtaja tulee kertomaan Euroopan neuvostosta Euroopan parlamentille. Hän ei ilmeisesti ole tulossa tällä istuntoviikolla. Tämä kirjataan. Kiitoksia kovasti, kiitoksia kovasti.